Ladies and gentlemen, good afternoon. Hyvät naiset ja herrat, iltapäivää. Ennen Ennen kuin äh, lausun tervetulleeksi ja luovutan puheenvuoron äh, kunnianarvoisalle vierallemme, on äh, sovittu jäsenten kanta, kanssa, että kohta 16 otetaan tässä heti, heti kärkeen, koska esitti ja kavaran pitää lähteä täyttämään muita velvoitteita, ellei kenelläkään ole mitään sitä vastaan. Anna puheenvuoron suoraan herra Kavadalle. Puheenjohtaja ja kollegat, kiitos teille, koska ilmeisesti kukaan ei vastusta. Tästä jo vähän sovittiinkin, kun tätä valmisteltiin niin. Aamu päivän topeksi toteaisin, että on kyseessä lausunto, sitä paitsi minä etenen nopeasti. Lainsäädäntökauden kuulemiset, kuten varmasti muistatte, viime kesänä antoivat mahdollisuuden jälleen kerran todeta, että Euroopan parlamentti ei saanut valitsijoille sille antamaa paikkaa mitä meihin tulee siis. Varsinkin me olemme pyrkineet nyt tässä miettimäänkin parhaita keinoja, että pystyttäisiin säätämään lakeja paremmissa puitteissa tiedonkin kannalta. Että saataisiin kunnon mahdollisuuksia tuoda esille tietoja välineistä, joka tänne tulee, tietää mikä on todellakin, miten vilpittömästi komissaarit puhuvat. Muistatte varmasti, että siellä oli pari tapausta, jossa oli vähän ongelmia, poliittisiakin. Ja yhden kohdalla oli, sanoisinko, ongelmia myös ihan teknisen vilpittömyyden osalta, koska Siinä ei ollut menettely liian tarkkaa ja sitten jouduttiin harmaalle alueelle, epävarmuuden alueelle. Me tiedämme mitä oikein siellä katvealueilla on näissä julkilausumissa. Ajatellaanpa, jos minä olen komission jäsenehdokas ja minulla oli tai sitoumuksia autoalalla ja minun salkkuuni tulisi sitten kaikki se, joka liittyy autojen valmistamiseen tai liikennepolitiikkaa. Tai jos minulla on tällaisia, niin ja jos minulla olisi osakkeita myisin ne, ja kyllä varmasti vaimonikin myisi ja poikani ja isoäitini ja kälyn ja vävyn ja no, mutta minulla ei ole perhettä oikein oliko niin paljon, mutta huomasin, että tässä oli selvä ongelma niin, että saatiin vakavamielisiä tietoja näiden sitoumusten vilpittömyydestä. Ja siis miltä pohjalta nämä sitoumukset on ilmoitettu, jotta me täysivaltaiset jäsenemme pystyimme jotain allekirjoittamaan, ettei taustalla valheita tai ainakin poisjättämisiä. Siitähän oli kyse tavallaan. No en sano nimeä, kun hän ei ole enää komission jäsenen, niin kerro edes nimeä, mutta tämä on nyt esimerkki, että kyllähän oli myynyt ne osakkeet, mutta ei sanonut kenelle. Totta kai siitä vähän ristikkäin menee monenlaiset etunäkökohdat. Yhtä lailla minusta vaikuttaa tärkeältä, että oikeudellisen asioiden valiokunta ei vain pidä kiinni toimivallastaan näissä asioissa, kun taloudellisia sitoumuksia tarkastellaan, mutta meillä olisi jonkinlaista päätäntävaltaa myös järjestää jonkinlaista tutkintaa, joko omin voimin, se on ehkä monikasta, mutta antaa alan ihmisille se jolla on välineitä. Voitaisiin ajatella, että toimielimissäkin on olemassa, jotka pystyvät tutkintatyötä tekemään. Ehkä siellä on jonkinlainen jaosto, joka on keskittynyt näihin tietoihin, joita me tarvitsemme. Ajattelen tässä nimenomaan Olafia, kuten olette ymmärtäneet. Petoksen torjuntavirasto, joka voisi olla ehkä myös tässä virastona – osoittamaan, mikä on, kuinka puhtaat jauhot kaikilla on. Tästä toisessa päivänä kuultiinkin, että on Euroopassa monia tällaisia laitoksia olemassa. Meidän pitäisi jotakin oppia 2014 vuodesta liittyen komission jäsenten sidonnaisuuksiin, jotta juuri ei niinkään, että saisi enemmän valtaa verrattuna muihin, mutta jotta saataisiin tosiasiallista päätäntävaltaa niin että tiedettäisiin, miten kunnioittavia kaikki ovat. Ei niin, että emme niin olisi, tai vilpittömiä, ei niin, että ei olisi urheutta, vaan kun ei meillä ole tutkintakeinoja, joita tarvitaan vaatimusten tueksi. Ehkä meidän pitäisi uudelleen miettiä myös salkkuja, tämä toiseksi. Ehkä meidän pitäisi järjestää seminaari kuten haluatte, missä muodossa, mutta komission jäsenet saisivat sellaisia salkkuja, jotka vastaavat jotenkin myös valiokuntia. Millainen demokratia toimii hyvin sitten, jos todellakin ei nyt ole kyse mm, tavallaan rohkeita sen enemmän, vaan osoittaa integriteettiä. Kun ajatellaan, että meillä on omat erikoistuneet valiokunnat, parlamentissa, eikä ole kyse pelkästään muodollisesta poliittisesta arvioinnista, vaan myös teknisestä arvioinnista, joita me sitten teemme poliittisten perheiden piirissä. Ja äänestykset teemme niin. Toisin sanoen, jos haluatte, että voitaisiin järjestää seminaari, niitä mukana perustuslakiasiantuntijoita, jos ajatellaan joillakin on pitkät demokratian perinteet, vaikka niissäkin kritiikin vara on. Ja, tai sitten jos niitä, joilla on vain 5, 11, 15, 20 vuotta tai ajatellen puolallisuutta vielä heitä ihan kovasti. Heilläkin on hyvä esimerkki demokratian kehittymisestä. Ja totta kai 70 oli tiettyjä tapahtumia, joissa tapa, kuolonuhria tuli umpaukka, mutta se on erityistapaus. Toisin sanoen, me olemme riittävän kypsiä jo Euroopassa siihen, että saataisiin komission jäsenten salkut vastaamaan Euroopan parlamentin valiokuntien toimikenttiä torjumaan muita asioita. Ensinnäkin sitä, että komissio käsittelisi aiheita usean komission jäsenen voimin. Me nähtiin jo viime kerralla, että se oli kovin vaarallista, koska komission jäsenet neutralisoivat toisensa, syntyy pelkoa. Jos naapuri ei tee sitä, niin minä hoidan se sitten. Meidän täytyy päästä tästä pelottelusta niin, että komission jäsenten salkut vastaavat ihan tarkalleen myös valiokuntia, tai päinvastoin, mikä liekin. Mutta että tässä kaksi asiaa, joiden tiimoilta halusin seminaarin järjestää. Parin tunnin kuulemisen niin, että siellä on perustuslaki asiantuntija mukana, jotka voivat esittää jotain parlamentille, mitä valitset ovat halunneet. Me olemme totta kai kuunnelleet tarkkaan ja ovat oikeassa, totta kai sen tiedämme. Tiedämme, että tärkein eh, pahin vihollisemme on tyhjäänestävät ja ääriliikkeet, mutta ei kaikkea voi tuomitakaan, mitä sieltä sanotaan. Siellä on tiettyä kysyntää myös kansalaisten parissa heidän osaltaan. Haluaisin avata tämän työkentän kuulemisen avulla ja katsotaan mitä sen jälkeen. Mutta tässä kuuleminen ensin se, mitä nyt haluaisin sanoa puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja kollegat, että vielä kuuntelittekin minua ja hyväksytte sen, että tätä ajatusta ajatellaan. Uh, Mr. Zviefka ask for the floor. Zviefka on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia Jean-Marie Kavada, kiitoksia kollegoille tämän erittäin tärkeän asian hyvästä esittelystä. Mehän muistamme vielä sen kivisen tien, joka meidän piti kulkea näiden kuulemisten läpi. Ja me tarvitsemme harkinta-aikaa. Onhan meillä riittävästi aikaa valmistautua uusiin toimiin ennen vuotta 2019, jolloin uusi komissaarion kollegio tulee. Ja kaikkien kolmen instituution, parlamentin, komission ja neuvoston tulisi tässä puhaltaa yhteen hiileen. Tietysti kaikkein kiintoisinta on se, mikä on meidän toimivaltamme. Ja meidän täytyy voida osallistua tällaisiin kuulemisiin ja meidän täytyy voida hyväksyä tämä tai tuo tulevan komission kokoonpano Eli me tarvitsemme ehkä enemmän yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta myös tietoa selkeä, tai selkeämmät suhteet ylipäänsä parlamentin ja johtavan valiokunnan puheenjohtajan välillä. Olen toistamasta päästyäni sanonut, että minä vastustan sitä, että tästä valiokunnasta tulee jonkinlainen tutkintalautakunta. Eihän meidän sellainen tule olla. Mutta Jean-Marie, olen yhtä mieltä sinun kanssasi siitä, että ehkä Olaf, Olafin mainitsit, niin ehkä Olaf, petosten torjuntavirasto, voisi perustaa yksikön, joka tarkastaisi tulevien komissaarien sidonnaisuudet. Ja meidän tulisi kehittää jonkinlainen menettely näitä kuulemisia silmällä pitäen. Mutta tämähän liittyy muihinkin asioihin, esimerkiksi koko komission koostumukseen. Hyvät ystävät, minä puolsin perustuslakia ja Puolassahan me aika kovasti edist, puhuimme tällaisen ajatuksen puolesta ja Puola olisi siis sellaisen hyväksynyt. Mutta valitettavasti ranskalaiset ystävämme torjuivat sen kansanäänestyksessä. Te olitte ensimmäinen, joka torjui kansanäänestyksessä perustuslain, ja hollantilaiset tekivät sitten teidän vanavedessänne samoin, ihan vain muistuttaakseni asiasta. Mutta kun puhutaan 28 henkilön kollegiosta, ja se saattaa tulevaisuudessa olla vielä laajempikin, niin jos mitään ei tapahdu, niin se on ihan absurdia. Joskus heillä ei ole mitään tekemistä. Pyörittelevät peukojaan peukaloitaan. He saavat mm, portfolion salkun, joka, jolla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Junk Junckerin komissiota on vaikea tässä vaiheessa arvioida, koska nyt ollaan vasta lapsen kengissä, emme tiedä minkälainen työnjako siellä tulee olemaan. Oli määrä, että komissaarien lukumäärä ja salkkujen lukumäärä vähenisi, mutta siihenkin on vielä pitkä matka. Ja kun katselen nyt päivittäistä työtämme täällä parlamentissa, niin komission vastuualueena tulisi olla yhden valiokunnan vastuualue. On ihan typerää, että järjestetään vain järjestetään yksi kuuleminen yhdelle komissariehdokkaalle, mutta kolmessa valiokunnassa. Koko käsiteltävien asioiden alue on aivan liian laaja tuolloin. Kun ajatellaan viimeisintä kuulemiskierrosta, niin kyllähän siellä asiat ihan hyvin menivät, mutta mutta oli kaksi tai kolmekin valiokuntaa, joita kiinnosti yhden nimenomaisen komissaariehdokkaan kuuleminen. Eli meidän ei tällä tavalla tulisi levitellä näitä tehtäviä. Lähdetään siitä, että on yksi jos lähdetään siitä, että on yksi aihe, mutta kolme parlamentin valiokuntaa kuulustelee siitä, niin saadaan kolme mielipidettä, eikä se oikeastaan edes edistä mitään asiaa. Mielestäni meidän tulisi saada aikaan selkeä suunnitelma näille kolmelle instituutiolle ja meidän tulisi lähteä siitä, että pyrimme ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmia. Kyllä on, olen iloinen siitä, että meillä on nyt aikaa ennen seuraavia kuulemisia ja minä toivon, että saamme aikaan hyvän lopputuotteen ja EPPn puolesta ää, tulen myös varjoesittäjän omian, ominaisuudessa esittämään tarkastuksia. Edustaja Hänevaal, kiitokset puheenjohtaja. Kiitos eh, herra Kavadalle tästä mietinnöstä. Siinä on paljon ajattelemisen aihetta. minä eh, en ollut eh, molempia komissaareja ehdokkaita kuulemassa, mutta ensimmäistä olinkin kyllä. Minun mielestäni tämä meidän pitäisi terävöittää tätä komissaarien kuulemismenettelyä, vaikka tähän asti siitä onkin antaa tarjoutunut mepeille hyvä tilaisuus on sanoa sanottavansa, mutta siinä on parantamisen varaa toki. Itse menettelystä haluaisin äh, lähteä liikkeelle. Kuten tiedetään, äh, komissarit äh, pitävät alustuksen ja me kysymme kysymykset etukäteen sovitun muodollisen jäykän mallin mukaisesti, niin että varsinainen kuulustelu jää puuttumaan. Se on ihan ok heille tietenkin, mutta ei välttämättä meille, koska me emme sitten pääse puimaan todellisia asioita heidän kanssaan. Ei se liian vaikea, mikä ylivoimainen järjestelmä olisi toteuttaa sekään. Vaikeudet piilevät siinä kysymysten vastauksessa Eh, vastaamisessa. Ja siitä paljastuisi aika helposti, mihin komissaarit kykenevät ja mihin eivät. Ymmärrän, ymmärrän tietenkin, että tämä on käytännössä hankala järjestää, koska meppejä on pilvin pimein, mutta haluaisin kuitenkin, että olisi mahdollista esittää enemmän kysymyksiä ja sitten jatkokysymyksiä kuulun perusteella siitä, mitä komissaari eh, aikoo tehdä ja mitä ei. Eh, aika vähän on puhuttu erästä seikasta, eli että tällä haavaa koko menettely, jossa äänestämme komissiosta kokonaisuudessaan, vaikeuttaa tällaisen realistisen näkemyksen saamista, koska sinne tulee sitten äänestäneeksi joko puolesta tai vastaan koko porukkaa tässä viimeksi hän kävi niin, että, että komissaarit, kaikki komissaarit eivät sitten loppupeleissä kään virkaansa, kun jäsenvaat sitten vaihtavat paremmat tilalle. Mutta kuitenkin niin, että esimerkiksi täysistunnossa voitaisiin äänestää jokaisesta komissaariehdokkaasta erikseen, eikä koko porukasta kerrallaan. Olisi minun mielestäni parempi. <clears throat> Sitten tämä kysymys äh, äh, äh, lukumäärästä ja, ja alkuperämaasta. Onhan pyritty saa todellakin vähentämään, vähentämään näiden kysymykseen tulemien maiden määrää turhan toistaiseksi. 28 tietysti on aika iso lukumäärä. Mutta aika rohkea se, joka, joka lähtee tätä statuskoota horjuttamaan ja valitsemaan sieltä sitten ne jäsenmaat, jotka jäävät ilman. Mutta myöskin sitten valiokuntien äh, vastuualueiden ja komissaarien vastuualueiden yhdenmukaistaminen tai paremmin linjaan saattaminen olisi tietysti hyvä, aj- hyvä ajatus se. Äh, nythän tämä äh, Junckerin komissio on aivan eri tavallaan statuksella liikkeellä kuin Varoson aikoinaan. Se profiloitunut aivan eri tavalla tarvitsisi kuitenkin huolehtia siitä, että parlamenttia kunnioitetaan ja meidän valiokuntiamme eh, enemmän. Että e, emme halua kuitenkaan ihan, että sir, sirpaloidutaan eh, loidutaan liikaakaan ja jaetaan toimenkuvia ihan vain pelkkien valiokuntien perusteella. Mutta ajatuksena että kuitenkin tässäkin. Sitten vielä tästä talou- eh, taloudellisesta taloudellisten intressien ilmoittamisesta ja tämän meidän valiokuntamme roolista erikseen kun me settimme näitä äh, jäsenten äh, taloudellisia taustoja. Tämän vaalikauden aluksi äh, esille nousi muuan tietty komissaariehdokas erityisen selvästi. Ja erityisesti meistä tuntui siltä, että lisätiedot olisivat olleet tarpeen. En minä nyt sen kritisoi että pahemmin tätä prosessia, ei siinä mitään, mutta olisimme tämän nimenomaisen komissaarin kanssa voineet mennä hiukan enemmän vielä syvemmälle tonkia, eh, eh, tonkia asioita pohja, pohja, pohja, mutta ja myöten. Mutta kyllä meillä tietysti on tässä eh, ratkaiseva rooli niin ikään, ja meidän pitäisi antaa tällaisia tarkastelu- ja valvonta mm, oikeuksia enemmän, ainakin nykyistä pidemmälle. Kiitoksia edustaja Kavada ja Richard Corbettille, joka on tässä ollut taustavoimana. Erittäin hyvä, erittäin hyvä lausunto ja hyvä mietintö. Äh, Mrs. Gutland. Äh, edustaja Gutland. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tukea kollegoja valiokunnassa. Paljon tuli esille erinomaisia asioita siitä, mikä voisi olla meidän osamme ja miten kohentaa sitä. Ajatus siitä, miten saada selkeämpiä lausuntoja, kun on useampia komission jäsen. Se olisi helpompaa, jos olisi olemassa keino äänestä toisin ennen kuin äänestetään koko komissiosta. Loistava ajatus ottaisin esille myös yhden ongelman, joka liittyy sukupuolten tasa-arvoon. Jäsenvaltiot, kun ne eivät nimitä yhtäläisesti. Tässä on ollut vaikea saada aikaan sukupuolten tasa-arvoa komissiossa. Meidän pitäisi jotenkin parantaa järjestelmää, että se olisi tasapuolisempi. Ehkä jäsenvaltion pitäisi nimettää kaksi henkilöä. Mä halusin tämän mainita myös esittelijänä sukupuolitasa-arvon läpäisyperiaatteen kohdalla. Durand. Edustaja Durand. Merci, euh, monsieur le président. Très, très rapidement pour... Kiitoksia ihan nopeasti vain. Haluaisin sanoa, että tämä kysymys on todella tärkeä aihe mitä tulee siihen, pitäisikö komission ja parlamentin valiokuntien kompetenssien tasolla tasan sama, niin se on aika vaikea kysymys. Voitaisiin kuvitella, että komissiossa on sellaista transversaalisuutta, jota ei välttämättä parlamentissa ole. Mutta tätä kyllä kannattaa vielä pohdiskella. Haluaisin kuitenkin kiittää Kavadaa tästä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Tämä asiakirja on, sanoisin, että olen samaa mieltä sen kanssa sataprosenttisesti. Erittäin hyvää työtä on tehty. Pari huomiota kuitenkin siihen liittyen, mitä tapahtui kuulemisten alussa, tai mitä tapahtuu kuulemisten alussa. Olisi hyvä, jos voitaisiin harmonisoida näiden komissaarien sidonnaisuusjulistukset ja voitaisiin myös ottaa huomioon näiden komissaarien toiminta, hyvä toiminta. Eli tällä tavalla voitaisiin selventää suuntaa toiseen. Mm. Jotain laajemmin tarkastella tätä sidonnaisuuksien kirjoa ja, toin, ja toiminnan kirjoa. Ja toinen asia, ää, siis tätä, tätä samaa keskustelua on käyty myös AFKossa, mutta mitä meidän valiokuntamme tulee, niin sanoisin, että on aika paljon tahtoa parlamentilla esittää rooliaan jo heti alusta alkaen. Ja olisi hyvä, jos myös voitaisiin käsitellä myös tätä eturistiriitakysymystä, joten toimivaltainen valiokunta ei voisi kuulla komissaaria ennen kuin vasta sen jälkeen, kun kysymykset on selvitetty. Eli kaikki tämä täytyisi tehdä ennen kuin komissaria kuullaan. Tämä, tämänkin kysymyksen otimme jo vastaan äh, esiin kerran aikaisemminkin. Kiitoksia Kavara, tämä tekee yhteen Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Huomaan, että jos tässä nyt alkuun oltiin 2014 vähän hermostuneita, oltiin vähän jouduttu nurkkaan, kun ei ollut riittävät edellytykset, mutta halusimme kuitenkin mennä eteenpäin, että päätökset ja legitimiteetti ei kärsisi, niin varmasti asia on nyt kypsynyt mielissämme, ja kiitos siitä, että vielä toitte omia näkemyksiänne esille, mutta myös vahvistitte vielä tätä minun, sanoisinko, vaatimatonta ehdotustani. Ihan pikaisesti haluaisin vastata kollegoille kolmelle ai neljälle, jotka täällä puhuivat. Herra Zvierska, kiitos. Sanoisin, että olette oikeassa. Täytyy nyt miettiä toimivallan vastuuta suhteessa lainsäädäntövaltaan. Hyvin toimivissa demokratiassa näin toimii. On toimipanovalta ja kansallisvaltaa. Ne ovat todellisia demokratioita. Lakien yhteisö on tavallaan geeninä myös poliittisessa keskustelussa ja meidän täytyy tulla myös sellaiseksi säännönmukaistamalla asiat ja syventämällä meidän toimintakykyämme. Mielestäni tämä vaikuttaa tärkeältä. Rova Hannibal, kuuntelin teitä suurella mielenkiinnolla, koska puhuitte, niin tuli mieleen Amerikan kongressi, jonka tunnen aika hyvin. Parlamentin harteilla on merkittävä vastuu, totta puhuen. Mutta kun tiedetään, miten se sisäisesti toimii, niin tiedämme varsin hyvin, miten paljon tässä pyörii asioita ja luotetaan kollegoihin, hyvä niin, mutta joskus käydään asioita, joissa on päätöksenteko riippuu kokonaan tästä ja siitä olen kyllä samaa mieltä, että se pitää korjata. Eli noin selkokielellä. Vakava konflikti ajatellen selvityksiä sidonnaisuuksista tai mitä aamupäivän tapauksia ajatellaan parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista, pidättämistä, niin siinä, miten tämä nyt sanoisi ranskalaisen ilmaisun, että väärästä päästä lähdetä liikkeellä. Että tässä on niin vasta kaksi mieltä. Täytyy tietää, onko petoksia tapahtunut, onko joku rikastunut, onko valheita, onko sen sellaisia rikoksia tai toisenlaisia. Kaikissa valiokunnissa ja parlamenteissa voitte korjata, tehän olette alun perin tätä tehneet, että tarvitaan tutkintavälinettä, joka ei tietenkään voi olla valiokunnassa. Se on liian iso koneisto mutta sen pitäisi kuitenkin palvella meitä tarvittaessa meidän esittämissämme kysymyksissä. Siksi se tuli mieleen Olaf, joka on olemassa, mutta sinne pitäisi oma jaosto vielä lisätä, erityisjaosto. Ja varmasti tämä roolimme olisi kunnioittavampi yleisessä mielipiteessäkin, jos tämän kauden lopuksi olemme osoittaneet, että me olemme oikeudenmukaisia poliitikkoja, riippuen poliittisesta perheestä tietenkin ja kunkin pyrinnöistä myös valitsijoiden parissa, mutta meillä on kuitenkin käytössämme tutkintaväline, joka on kiistaton, oli poliittinen perhe mikä tahansa. Aamulla se nähtiin, miten tärkeää se ja mielenkiintoista se oli se. Eli kiitos Rova Hannibal, Amerikan kongressi. Puhun tässä muodosta, paremmin tunnet ehkä kuin minä, mutta kun olin Washingtonissa toimittajana sitä seurasin, Amerikan kompleksi, anteeksi, on hyvin yksinkertainen tässä. Kun joku sinne eteen joutuu, ja jollei kaikki kysymyksiä ole esitetty, niin edes kuulusteltavana oleva ihminen on käytettävissä vastaamassa. Ei se ole 20 minuuttia, jos se menee päivä, niin menee päivä. Ja no niin, ihan lopuksi vielä haluaisin kiittää herra Duronia myös siitä, mitä hänkin totesi. hän paljon lisättävää ole, nimittäin te ja mitä puhutte sukupuolten tasa-arvoista, se pitää paikkansa, jos tässä eteenpäin mennä. Kaikki tämä kyllä huodioimana. Ja hyvä, että hyväksytte minun ehdotuksen. Nyt yllätytte. Tämä on niin tärkeä aihe, että tarvitaan jatkuva seminaari kauden loppuun asti. Ihan muodollinen seminaari tai epävirallinen, joka silloin tällöin kutsuu ihmisiä, jotka jotain tietävät siitä, mitä meillä ei täällä ole käytännöllinen, kun se on epämuodollinen. Ja kauden päätteeksi tehdään toinen mietintö, jos sopii, niin että ikään kuin säädämme tässä lakeja. Ja käydään läpi ihan kaikki, mikä ei ole ristiriidassa, vaan vie eteenpäin meidän toimielintään. Jos tämän hyväksyisi, että se on vapaasti teidän valittavananne ja se kyllä katsotaan että ja tämä on kuitenkin tärkeä poliittinen vastuu, kiitoksia loputtomasti. Äh, merci, monsieur Cavada. Äh. Kiitokset, herra Kavada. Kiitokset, herra Kavada. Ja nyt palaamme esityslistalla alkuperäisen kohtaan 13 jossa minulla on äh, ilo ja kunnia vielä kerran äh, toivottaa äh, Euroopan oikeusinstituutin edustaja paikalle, kun hän kollegoineen pitää esityksen lainkäyttöä koskevista eurooppalaisista säännöksistä riita-asioissa. UNITUA on tässä kanssa järjestönä Äh, olkaa hyvä, edustaja Wallis, pitkästä aikaa. Tämmöinen kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut Euroopan lakiinstituutista ja myös UNITHA-kollegan tämän, kollegan tänne me yhdessä kertomaan tästä hankkeesta, jonka pariin olemme tarttumassa ja se koskee siviilioikeudellista eettisiä menettelyitä koskevia sääntöjä. Tämä asia on ollut aina tämän valiokunnan sydäntä lähellä, eli miten eurooppalainen oikeus, miten eurooppalaisen oikeuden tulisi antaa kansalaisille pääsy ö, oikeuteen ja saada oikeutta osakseen. Tämän valiokunnan jäsenet ehkä parhaiten tietävät, minkälaisia vaikeuksia erilaiset kansalliset menettelyt ja juridiset kulttuurit aiheuttavat. Niiden vuoksi ehkäpä oikeuden, oikeuden pääsy on erilaista eri Euroopan kolkissa. Meillä on jo useita eurooppalaisen oikeuden välineitä, jotka liittyvät siviilioikeudellisiin menettelyihin. Meillä on muun muassa vähäisiä vaateita käsittelevä lainsäädäntö ja muun muassa pankkitili, tili, tilejä koskeva lainsäädäntö ovat sellaisia, jotka liittyvät siviilioikeuteen. Mutta olemme myös todenneet, että aiemmin amerikkalaiset instituutiot, meidän sisarjärjestömme Amerikassa Unidruan kanssa onnistui vuonna 2004 muutaman vuoden työn jälkeen laatimaan rajat ylittäviä sivilioikeudellisia sääntöjä. Tämä on tällaista soft lawta, pehmeä lainsäädäntöä, osviittaa tuomioistuimille ja niin edespäin. Ja se on ollut aika hyvin toimivaa, mutta me tulimme siihen tulokseen, että nyt oli korkea aika laatia samankaltainen harjoit, ehdotus Euroopan unionille. Ja ehkäpä samanaikaisesti voisimme myös käsitellä kansainvälisiä sääntöjä, ottaa ne tavallaan esimerkiksemme. Ja me olemme asettaneet koko joukon työryhmiä, joissa on mukana akateemikkoja, tuomareita, juristeja, ja olemme pyrkineet eh, laatimaan eurooppalaisia sääntöjä, joiden avulla voidaan yksinkertaistaa siviilioikeudellisia menettelyitä Euroopassa. Ja meidän työmme on jo puolentoista vuoden aikana kirvoittanut teidänkin valiokunnassanne kiinnostusta meidän työtämme kohtaan. Ja me olemme oikein iloisia kuullessamme, että teidän valiokuntanne luultavasti aikoo laatia oma aloite mietinnön tästä asiasta. No tämä johdannosta. Me aiomme jatkaa tätä työtä useiden hankeryhmien parissa. Meillä on kolme esittelijää täällä paikalla ja he kertovat lyhyesti teille meidän työstämme esimerkiksi asiakirjojen lähettämisen, mikä tiedoksi saattamisen Ähm, parissa. Sitten meillä on muita tärkeitä seikkoja, kuten varojen jäädytys, määräykset ja sitten näyttöön liittyvät säännöt. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka saattavat aiheuttaa ähm, pulmia rajat ylittävästi. Eli haluan vielä kerran kiittää teitä siitä, että kutsuitte meidät tänne. I press here. Yes. Can you hear me? Yes. Kaikki kuulevat ääneni. Hyvä, kiitos. Herra puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja kunnia saada tänään esiintyä ja puhua teille täällä Euroopan parlamentissa tässä valiokunnassa lyhyesti esitellä tätä hanke, hanketta, jossa olemme mukana. Minä olen todellakin niin kuin yksi kanssa esittelijöistä tässä ryhmässä sään ryhmässä, joka pyrkii sitten tätä asiakirjojen tiedoksisaantoa ja antoa koskevaa sääntelyä hahmottamaan. Muutama yleisseikka ensin sen pohjalta, mitä Diana äsken totesi. Projektin alu, alu, alkuvaiheessa olemme jo sen laajuudesta keskustelleet pitkälti ja ollakseni ihan rehellinen Tämähän on äh, tavallaan tällainen aika häilyvä määritelmä. Me tavallaan olemme itsenäinen ihmisryhmä, joka tätä äh, hanketta ajaa. Mitään ei etukäteen ole kiveen hakettuna, mutta kukin äh, ryhmä sitten työnsä mm, edetessä näitä soveltamisala ongelmia joutuu sitten ratkomaan. Ähm, tämä on tällainen mallihanke ja siinä on tarkoitus hahmottaa siviilioikeudellisia parhaita käytäntöjä eurooppalaisissa, eurooppalaisissa yhteyksissä ja rakentaen sitten siihen, mitä Euroopan oikeusinstituutti ja UNIDRA tähän mennessä jo ovat saaneet aikaan, niin se ei ole ihan vähän. Me olemme ryhmien kesken ja muidenkin kanssa asiaa selvitelleet ja meillä on ollut erilaisia ohjausryhmiä, pieniä valiokuntia pohtimaan sitä, miten eurooppalaista lainsäädäntöä voidaan sitten tässä noudattaa ja miten se voidaan tähän sopeuttaa. Me katsomme, ettei, me, ettei tämä eurooppalainen lainsäädäntö, yhteinen lainsäädäntö sinällään meitä sido, vaan pikemminkin antaa sitten ohjenuorat siihen, mitä me voimme ajatella olevan parhaat käytännöt sitten joskus tulevaisuudessa Eh, tämä on tietenkin yksi eh, inspiraation lähde, mutta ei ainoa eurooppalainen lainsäädäntö siis. Mutta tietenkään että näin eurooppalaisittain sitä nyt voi ihan olankohaukkuseltaan sivuuttaa. Eh, tässä kysymyksessä tietenkin tulevat kysymykseen siis kotimaiset hankkeet ja sen jälkeen mahdolliset ulkomaalaiset tutkimushankkeet, joista voi sitten tukea tälle saada. Eilen kun äh, tapasimme, mietimme äh, tästä perspektiivistä lähinnä ja, ja lähinnä painotettiin sitä, että keskityttäisiin uutiin, uusiin moderneihin hankkeisiin ja sitten äh, poimii jäsenmaista tällaisia hyvin edistyksellisiä oivalluksia, jossa, joiden ansiosta voidaan edetä esimerkiksi vaikkapa teknisen kehityksen saralla poikkeuksellisen nopeasti ja, ja palvelusektoria edustava tuonempana siitä hiukan vähän enemmän. Eli eh, millä tavalla eh, elektronista palvelusektoria eh, tarkastelemme, se on problemaattinen kysymys noin ja vastaisen varalle. Tämä nyt sitten tästä soveltamisalasta ja ryhmämme perspektiivistä Ja sitten vielä ajatellaan tällaista mallihanketta ja mallikodeksia, niin siihen, millä, millä tavalla sitten, mitä sääntöjä siihen sovelletaan, kotimaisia vai ulkomaalaisia, eli rajat ylittäviä. Mehän tiedämme kaiken jo vanhastaan se, sen, että tällä rajat ylittävyys ja, ja valtakunnallisuus ovat hiukan häilyviä nekin meidän pitää ei kannata niinkään pohtia pelkästään tätä, erillä, tätä jakoa näihin kahteen leiriin. Kyllä ne jotkut voivat olla yhtä inspiroivia sekä rajat ylittävällä että sitten maan sisäisellä valtakunnallisella tasolla. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita, joita me me pohdimme niin ikään. Nyt sitten mitä vielä tulee näistä näihin tiedoksiantoasioihin teillä on kiirettä eikä aikaa meilläkään ole kauheasti tässä, eli en syvälle yksityiskohtiin pureudu. Mutta jos sallitte, haluaisin lukea teille, mitä me oikein tässä haemme. Lähtökohtana on se, mitä on jo sovittu, mielenkiintoinen perusta. Ja ryhmämme ovat tästä onnistaneet ja olemme havainneet, että aika, aika suuret mahdollisuudet on tätä seikkaa yksityiskohtaisemmin ja syvällisemmin kehittää, siis syventää kaiken tavoin, koska monet ovat aika, aika lailla yleisluontoisia. Muutama tästä Tässä on periaatteessa kysymys vain periaatteista, ei niinkään säännöistä. Siis tässä heti, heti, heti aluksi siis se, se sellainen tavalla, joka, jonka voidaan todeta olevan suhteellisen tehokas muillekin kuin vastaajalle. Ja jos muussa tässähän pitää miettiä sitten sitä, minkälaisia, millä, mitä perusteita tällä kantajalla on, ja silloin kantaja pitää sitten tiedottaa mahdollisista seurauksista, mitä seuraa, jos ei sitten reagoida ajoissa. Asiakirjat pitää tulla olla sitten foorumin kielellä, ja siinä sillä kielellä, jossa asianomaiset asuvat, tai, tai sitten ylipäätänsä sitten pääasiallisten asiakirjojen asiakirjassa käytetyllä kielellä. Tältä pohjalta minun työryhmässäni on lähdetty liikkeelle. Kuten sanottu, nämä, nämä peri, periaatteessa lyhyet periaatteet eivät liity tähän yleiseen tiedoksiantosäännöstöön yksityiskohtaisemmin, vaan antavat aika tällainen mm, laajan, laajat, laajan pelivaran. Eli sen vuoksi katsomme, että, että minkälaiset minkälaiset tiedot pitää menettelyä pitää noudattaa, kun tiedoksiantoa toteutetaan, millä kielellä ja millä, millä mitä toimenpiteitä var, pitää sitten noudattaa, jotta varmistetaan asianmukaisuus, sääntöjenmukaisuus. Yksityiskohtia olemme vielä tässä sorvanneet ja pyrkineet selvittelemään äh, erilaisia tiedoksiantotapoja ja menetelmiä sen, sen, sen varmistamiseksi, että, että mitkä, äh, mitkä toimet ovat sitten parhaita käytänteitä edustavia parhaiten. Ja sitten vielä muutama sana äh, näistä menettelyistä ja elektronisella tavalla toteutettua tiedoksiantoa. antoa Meidän pitää tarkastella, miten me eh, tällaista elektronista, elektronista tiedoksiantoa voimme toteuttaa. Ja emmekä toisaalta sitten sitoutuisi pelkästään johonkin tiettyyn tekniseen standardiin, vaan pitää jättää ovia auki muuallekin. Ja ryhmäni on painottunut eh, siihen työssään, että jos elektronista tiedoksiantoa käytetään, mistä voidaan tietää sitten, että vastaaja todella saa eh, nämä ö, mm, Mm, asiakirjat asianmukaisesti. Ja esimerkiksi tarvitaanko mm, äh, muodoista suostumusta siihen, että asiat, asianomaiset tahot sitten nämä äh, äh, asiakirjat saavat elektronisesti. Usein näin on asianlaita. Et siitä myöskin keskustellaan, millä tavalla moiseen sähköiseen tiedoksiantoon tulisi sitten reagoida, vastata. Pitääkö sen vastaanottamisesta olla joku todistus esimerkiksi vaikka sähköpostitse ja näin poispäin. Ja mitä takeita sitten sen osalta on ja minkälaisia takeita tarvitaan tällaisessa sähköisessä ympäristössä. Lopettanen tähän. Mutta tästä nyt saatte esimakua siitä, niistä keskusteluista, mitä me käymme. Um, so Mr. Chair. Herra puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Todellakin suuri ilo ja kunnia puhua täällä valiokunnassa. Olen Luxemburgin yliopistosta. Minä olen toisessa työryhmässä esittelijänä, joka liittyy suojatoimenpiteisiin yhdessä Cambridgein yliopiston kanssa ja muidenkin työryhmäkollegojen kanssa. Meillä on 6-8 jäsentä akateemista väkeä, käytännön väkeä vähän samalta alueelta Euroopasta niin, että kussakin ryhmässä on ihmisiä kuitenkin kattavasti Euroopasta kaikista oikeusjärjestyksistä. Eli en mene näihin yleisiin puitteisiin, jotka eivät otti esille, ja viittaisin tässä nyt nimenomaan työryhmäni tehtäväkenttään, eli väliaikaiset toimenpiteet. Tässä tarkoituksena on kattaa kirjava joukko väliaikaisia toimenpiteitä, jotka on tärkeitä käytännön kannalta. Nämä toimenpiteet voivat liittyä jäädyttämispäätöksiin tai väliaikaisesti tehdä jotain syytteitä sen osalta, tai jos on kunnialoukkauksesta kyse oikeudenkäynnissä, jos halutaan, että pääasiassa saadaan aikaan päätös, että voidaan keskeyttää julkaiseminen, niin tässä on kyse nimenomaan tämän tyyppisistä väliaikaisista toimenpiteistä. Myös näytön säilyttäminen oikeudenkäynnin ajan pääasiassa, tietojen julkistaminen, sekin on tihukasta aika paljon Englannissa harjassa käytännössä, mutta ei niinkään muualla. Ehkä myös väliaikaiset maksut. Työryhmän työmenetelmänä on tarjota sääntöjä, jotka sääntelisivät kutakin väliaikaista toimenpidettä. Siinä on selvä muutos verrattuna aikaisempaan työmenetelmään lakien säätämisessä. Jos ajatellaan viimeaikaisia ajatuksia, niin väliaikaiset toimenpiteet käsiteltiin hyvin yleisellä tasolla, varsinkin Bryssel-välineissä, missä oli yksi yleinen määräys, joka kattaisi kaikki toimenpiteet. Tässä ajatuksena on, että tarvitaan enemmän yksityiskohtia, ja selvä muutos siis on menetelmässä myös lainsäädännössä. Esimerkiksi varojen jäädyttämisväline on yksi esimerkki siitä. Tavoitteena ei ole tarjoa mitään yhtä joukkoa toimenpiteitä kuntakin tehtävää varten, jotka mainitsin, vaan että on erilaisia vaihtoehtoja tarjolla. Me todella toivomme, että eri tuomioistuimet sitten voivat Euroopassa tutustua eri käytänteihin, valita sieltä toimenpide, joka heidän mielestään voisi ehkä edistää oikeudenkäyntiä niin, että voidaan huomioida asianomaiset tarpeet väliaikaisen toimenpiteen osalta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä on tärkeää, että vaikkakin varojen määrittämismääräys on jo olemassa ja siinä voidaan varoja tilejä esimerkiksi jäädyttää, niin se ei tarvita, tarkoita että sitä käsitellään ja että olisi jonkinlainen väline, joka olisi englanninkielinen vastine, englantilainen vastine näillä tilapäisille toimenpiteille, jotka ovat hyvin teknisiä luonteeltaan, mutta on ajateltu, että kun tällaista lainsäädäntöä on olemassa Euroopassa, niin ei tätä pitäisi käyttää esteenä sillä, että ryhmät voivat miettiä uusiakin mahdollisuuksia, miettiä uusia välineitä käytettäväksi eri tuomioistuimissa Euroopassa. Lopuksi, mitä tulee yleisen tavoitteeseen, niin siinä on kaksikin puolta. Ensinnäkin edistää vastavuoroista tai keskinäistä luottamusta jos ajatellaan väliaikaisen toimenpiteiden kiertämistä, niin se on estetty suurelta osin, koska kaikkien asianosaisten tietoja ei voida levittää, ei ole luottamusta. Ja jos tällaisia sääntöjä olisi, niin keskinäistä luottamusta voitaisiin vahvistaa. Ottamalla käyttöön parhaita käytänteitä, jotka sitten vakuuttaisivat tuomioistuimet siitä, että väliaikaiset toimenpiteisiin voitaisiin tunnustaa helpostikin. Toiseksi voi olla, että tässä on vielä edistykselle sijaa nykyisessäkin lainsäädännössä, varsinkin ekspartitoimenpiteiden kiertämisessä. Ei tästä sen enempää ja kollega Fernandes voi jatkaa. Mr. <clears throat> Mr. Chairman, Members of the committee. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Niin, minä olen oikeuden, oikeusprofessori Madridista ja haluan kiittää tästä mahdollisuudesta voida esitellä teille sen tehtävän, josta itse olen vastuussa. Olen näyttöä koskevan työryhmän yhteisesittelijä. Paljon täällä on jo yleisiä eh, ajatuksia esiteltykin, kollegat ovat niin tehneet, enkä haluaa toistaa jo sanottua. Me haluamme moderneja sääntöjä, jotka heijastelevat parhaita käytänteitä. Haluamme ottaa huomioon eurooppalaisen akiin ja haluamme myös hyötyä komparatiivisista kokemuksistamme. Haluamme antaa hyvän käsityksen oikeusjärjestelmille siitä, miten ne ovat järjestäytyneet muissa maissa ja miten ne päivittäin toimivat. Aivan kuten täällä on sanottu, niin meidän tavoitteemme on edistää keskinäistä luottamusta ja edistää samankaltaisia normeja, kun puhutaan tuomioistuin käsittelyiden reiluudesta ja tehokkuudesta. Mitä näyttöön tulee, niin näyttö äh, käsittelevä ryhmämme on ehkä kaikkein suurimman työn edessä. Sen työala on kaikkein laajin. Me aloitimme yhteisistä näistä säännöistä, jotka liittyvät näyttöön, näytön käytettävyyteen, niiden poissulkemiseen, niiden ajoittamiseen, juri, juristien oikeuksiin ja velvoitteisiin liittyen näyttöön, parhaisiin käytänteisiin. Ja sitten siirrymme täsmällisempiin aloihin. Ensinnäkin näytön saanti ja tiedon saanti, ne ovat erittäin tärkeitä, mutta kiistanalaisia asioita eri juridisissa kulttuureissa. Kulttuurithan ovat erilaisia. Me emme välttämättä samalla tavalla käsitä sitä, miten toisen osapuolen halussa olevaa näyttöä tulisi saada haltuun. Joskus eri osapuolilla on erilainen velvoite esittää näyttöä tai pitää hallussa asiakirjoja. Eurooppalainen oikeus ähm, vie yhteen suuntaan ainakin, jos ajatellaan äh, vaikkapa kilpailulainsäädäntöä. Eli meidän täytyy löytää jonkinlainen ähm, tasapaino perinteiden ja tehokkuuden ja myös luottamuksellisuuden kesken. Ja toki tartumme myös näyttöä koskevaan asetusluonnokseen eli siihen, mikä olisi paras keino kuunnella todistajia, asiantuntijoita ja miten, tu, miten olisi mahdollista saada näyttöä käyttöön. Tässä oli kaikki, mitä minä halusin sanoa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, naiset ja herrat. Minä olen Anna Venetiana. Minä olen yksi Unitron apulaispääsihteeri, eli kanssa toimia tässä, tässä hankkeessa Euroopan oikeusinstituutin kanssa ja rinnalla. Haluaisin pelkästään nyt sanoa loppusanoja, mutta ilmaista myöskin kiitokset puheenjohtajalle ja tälle koko valiokunnalle, jota meille tarjoutui tilaisuus esitellä hankkeemme. Tästä saattaa kehkeytyä hyvinkin hyödyllinen ihan E, e, käytännöllisellä tasolla, koska se sivua eurooppalaisten henkilökohtaista ja ammatillista elämää. Ja e, tietysti on erittäin avainasemassa tässä, kun on ottanut aloitteen käsinsä. Meillä on 63 jäsenmaata, useat eurooppalaisia järjestössämme. Eurooppalainen painotus on voimakas. UNITROA, vaikka onkin globaali, on ollut aina säännöllisesti avoin alueelliselle harmonisoinnille, ja se onkin säännössämme määrätty yhtenä tavoitteena käytänteiden yhdenmukaistaminen. Siksi tästä hankkeesta on syytä olla erityisen ylpeä. Se on kahtalainen. E, ensinnäkin tarkoitus on tehdä oikeusinstituutin kanssa yhteistyötä, joka onkin ollut erinomaisen hyvää tähän mennessä. Ja toinen tavoite on äh, lähteä äh, elin- ja unidroin äh, tavoitteista, mm, pariaatteista eteenpäin noin alueellisten sääntöjen perusteella. Ja tässä onkin jo otettu ensimmäinen merkittävä askel. Ja tärkein idea on, millä tavalla nämä periaatteet sitten istuvat tähän eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön. Ja ymmärtääksemme istuvat hyvinkin tähän perinteeseen, ja niitä voidaan vain yhdenmukaisemmin ja kattavamminkin sitten säännellä ilman, että joudumme sitten siinä samassa jotenkin hävittämään kansallisia erityispiirteitä, jos ne, niitä pidetään tärkeinä ja arvokkaina ja mitä sitten vielä tässä hankkeessa on taustalla pyrkiä laatia tällaista pehmeää lainsäädäntöä säätäjien eli eurooppalaisten instituutioiden käyttöön. Tämä on tärkeää tämä yhteistyö ja tästä mahdollisuudesta edelleen kiitämme teitä. Five. Kiitoksia. Kiitän tästä alustuksesta puhujia. Jos jäsenillä eh, on kysyttävää, niin olkaapa hyvä ja eh, kysykää, onko, onko eh, ennen kuin kukaan ehtii avata suutaan, minä kysyisin, onko hankkeella jonkinlaista aikajanaa hahmotettuna, milloin saamme tulokset luettavaksemme? Well, first of all... Ensinnäkin kuulitte kolmesta ryhmästä, Meillä on pari muutakin vielä, jotka ovat käynnistäneet työnsä. Toisin sanoen, toivoaksemme jotain säännösluonnoksia näytöryhmältä jo saadaankin ensi vuoden alkupuolella. Koko hanke on saanut määräjakseen vähän Unidroin aikataulun mukaisesti 2017. Mutta työ on käynnissä koko ajan puheenjohtaja. Ihan mielellämme voimme tulla tänne kertomaan tästä ajan myötä. Toivottavasti tekin seuraatte työtämme. Yes, definitely, definitely so. Näin juuri. Arvoisat kollegat, hyvät edustajat, onko nyt kysyttävää tästä? Ei näytä olevan kysyttävää alustuksena on ollut kaiken kattava näköjään. Kiitokset siitä ja kiitos siitä, että tulitte meille äh, äh, kertomaan asioista. Pahoittelen tätä äh, agendan esityslistan mukanaan tuomaan viivästystä ennen kuin päästä ääneen. Mutta kuten sanottu, jäämme odottamaan kiinnostuneena työn tuloksia. Kiitokset vielä kerran. This was point number 13. Tämä oli kohta 13 siis. Ja menemme siinä sitten pidemmättä puhe, pidemmittä puheitta. Esityksenä siis kohtaan 14 käsittelemään muutosehdotuksia asiasta, joka liittyy julkistamattomaan taitotietoja ja liiketoiminnan liikesalaisuuksiin. Esittelijälle Le annan välittömästi puheenvuoron, olkaapa hyvä. Merci, monsieur le... Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä on nyt neljäs keskustelu juurivaliokunnassa direktiiviluonnoksesta, joka liittyy julkistamattoman täytätiedon liiketoimintatiedon suojaamiseen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Yhdessä me olemme tätä käsitelleet. Jatkamme nyt tämän keskustelun myötäkin, jota on ikään kuin viimeinen silaus virallisesti ennen kuin tämä sitten menee loppumetreille, jotta voidaan hyväksyä kantamme. Pour affirmer notre position sur ce projet de, de directive. Niin, että voimme ottaa kantaa virallisesti direktiiviluonnokseen. Ja totta kai jokainen meistä, varsinkin ne, jos, joilla jotain sanottavaa on, varsinkin varjoesittelijöillä, niin me joudumme muotoilemaan kantamme ja osoittamaan, mikä, ova, mikä on tärkeää meille tässä. Ja jotta minä sitten tämän valiokunnan esittelijänä voisin laatia kompromissitarkistuksia, joiden myötä sitten voidaan päästä käsiksi itse aiheeseen ensimmäisessä kokouksessa, joka lähipäivänä järjestetään. Toistan vielä, että mietintöluonnokseni nykymuodossaan on tasapainoinen. Tiedän, että hankala sellainen, hankala, mutta kuitenkin yhtäältä tarvitaan suojaa tehokkaalle turvallisuudelle yrityksissämme, jotka ovat kovan kilpailun kurimuksessa, usein on kyse kilpailusta. Ja totta kai kaikin keinoin harjoitetaan kilpailua ja siksi tarvitaan hyviä toimenpiteitä, jotka ovat vaikuttavia. Sitten toisaalta olemme varsin hyvin tietoisia siitä, että täytyy taata myös tietyt perusvapaudet. Meidän työmme tarkoituksena on jatkaa tätä, mitä komissio on aloittanut, että luodaan oikeudelliset puitteet, turvalliset oikeudelliset puitteet koko Euroopan unionissa, jotka olisivat hyödyllisiä siinä, että voidaan kilpailukykyä edistää yrityksissämme. Kuitenkin taitotietoa suojellen tätä aineetonta omaisuutta suojaten, koska usein se luotu, perustuu tutkimukseen ja innovaatioon ja kehitykseen. 26. maaliskuuta meni umpeen määräaika tarkistuksen jättämiselle, joka jälkeen meillä on varmasti pääsiäisen naisjärjestelmän jälkeen tutustua myös näihin tarkistuksiin, jotka on käännettykin jo kaikilla työkielillä. 302 tarkistusta on kaiken kaikkiaan tehty, hyvät kollegat. En tässä vaiheessa itse vielä halunnut mitään uusia tarkistuksia tehnyt. Se on kuitenkin minun mietintöluonnokseni, eikä se ollut tarpeenkaan, koska tästä on jo käyty keskustelua parin otteeseen – ja siksi kärsivällisenä odotin teidän ehdotuksianne. Kiitos kaikille kollegoille teidän ehdotuksistanne. Useat tarkistuksista, ehkä ei kaikki, kuitenkin merkittävästi täydensivät myös mielenkiintoisella tavalla tätä ja tukevat jatkokeskustelua. Olen iloinen, että tässä vaiheessa lähes kaikki tarkistukset eivät sinällään aseta kyseenalaiseksi sitä periaatetta, Eli tällaista lainsäädäntöä tarvitaan. Siis ei kyseenalaisesta periaatetta eikä sen merkitystä mekanismina. Näin ehkä voin toivota tämän valiokunnan, toivoa tämän valiokunnan esittelijänä, että edellytykset ovat aika hyvät, käydät neuvotteluja, jotka voivat saattaa päättyä loppuun Itsekin olen tehnyt joitakin tarkistuksia, mutta haluaisin ihan lyhyesti kommentoida niitä päätöllisiä suuntauksia, joita olen huomannut syntyvän 302 tarkistuksesta, jotka on tehty. Useissa, kuten itsekin olen pystynyt jo sanomaan, toistan niin kuitenkin, kun se on tärkeää toistaa myös tässä eri työn vaiheissa. Eli siellä kaikissa ajetaan ajaa liikesalaisuuden ja taitotiedon suojelemista. Mutta ei se tarkoita millään muotoa, että tässä puututtaisiin teollisen tekijänoikeuksien sen enempää. Sitä ei halunnut ehdottaa komissiokaan, ja siinä olen aivan samaa mieltä lähestymistavasta. Minä korostan, että lähestymistavassa ei luoda mitään uutta teollisten tekijänoikeuksien lainsäädäntöä. Missä vaiheessa meidän työtämme? Lisäksi olen huomannut, että jotkut tehdyt tarkistukset kyseenalaistavat tietynlaisen semantiikan, kielenkäytön termit, että se ikään kuin vaikuttaisi myös sitten teollisen tekijänoikeuksien lainsäädännön soveltamisalaan, mutta varmasti tästä voidaan puhua vielä, mutta minä arvioisin tässä vaiheessa, mikään ei suoralta kädeltä vahvistaa sitä, että tällainen kielenkäyttö jota tietenkin voidaan soveltaa myös teollisen tekijänoikeuksiin, rajoittuisi yksinomaisesti pelkästään tähän alaan. No, mutta meillä varmasti on mahdollisuus siitä keskustella muistakin aiheista, koska tämän suuntaisia tarkistuksia on tehty. Ja sitten mitä tästä on käynyt myös ilmi tarkistuksista, on se, että siinä halutaan ottaa mukaan myös julkinen etu, yleinen etu, kun ajatellaan julkaisemattomia tietoja. Minä toteaisin, että minun mietinnössäni tähdetään aivan selvästi, mitä velvoitteita on olemassa läpinäkyvyyden avoimuuden vuoksi. Se koskee myös yrityksiä. Kyse on unionin tai, kansa, unionin tai valtioiden lainsäädännöstä. Kukaan ei voi millään verukkeella olla noudattamatta minun mielestäni tämä on aivan selvää. Ja minun tekstinikin tekee sen aivan selväksi, että yksikään toimija ei voi ajatella olla noudattamatta tätä tämänkään direktiivin pohjalta. Olen tästä kirjoittanut selvää tekstiä 5 ja 24 tarkistuksissa. Ymmärrän varsin hyvin, että yleisen edun, kun on kyse julkistamattomasta täyttötiedosta, liiketoimintatiedosta, mennä kaiken edelle. Sikäli, että yleinen etu on aina laissa tukevassa demokratiaa ja legitimiteettiä. Siksi senkin vuoksi on selvää, että mikään ei saa horjuttaa tätä periaatetta. Me varmasti jatkossa voimme tätäkin työstää vielä, vaikkakin siihen saattaa mennä vähän aikaa. Olen tietoinen kyllä siitä, että se on näin työlästä, mutta varmasti voimme vielä puuttua tähän aiheeseen, mikä on yleinen etu, ja sitten yhdessä löytää varmasti sopuratkaisu siihen. Je souhaite euh, également... Euh, niin ikään toistaisin vielä, kuten olen sen aikaisemminkin sanonut, mutta ehkä hyvä tässäkin vaiheessa, kun huomioidaan kaikki se, miten asiat ovat nyt kiteytyneet keskusteluissamme ja työssämme tämän direktiiviluonnoksen parissa, niin olen halunnut myös, että aivan selvästi, jos tämä nyt hyväksytään, jos niin oletetaan, että tämä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, joka on tietenkin jäsenvaltioiden harteilla, niin minusta vaikuttaisi siltä, että millä muotoa ei voida kiertää sitä asiaa, että varsinkin kun ajatellaan poikkeuksia, niin, niin tässä direktiivissä, jos se hyväksytään, ei jäsenvaltiolla ole mitään mahdollisuutta poikkeuksiin, jos on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä ja jos sen myötä mietitään toisen tyyppisiä äh, sivilioikeudellisia tai rikosoikeudellisiakin toimenpiteitä. Se on tavallaan oikeudellinen tae, jonka olen halunnut ottaa tänne, varsinkin yhdeksäisessä ja jossakin muissakin. Sitten seuraavaksi neljä artiklaa, varsinkin kohta kaksi. Ja siellä on myös aika paljon tarkistuksia tullut. Olen tietoinen, että tässä keskitytään neljä artiklassa ja yksi kohdassa ja kaksi kohdassakin, oikeastaan varsinkin kaksi kohdassa, kun ajatellaan poikkeuksia, niin paljon on keskustelua käyty sen tiimoilta ja kysymyksiäkin on herännyt. Ne ovat säännöksiä, jotka liittyvät tiedon saantiin ja antamiseen erityisesti. Nyt toistan tämän aivan selvästi nyt täälläkin, että tavoitteena on säilyttää riittävä tiedon määrä ja mahdollisimman korkea tiedon jaon taso myös yhteiskunnissamme ja talouksissamme. Mielestäni tämä nyt vaikuttaa aivan ilmeiseltä. Ehkä se on hyvä toistaa. Elämme nyt tällä vuosituhannella. Tämä on tiedon yhteiskunta ja se on myös talouksien kilpailukyvyn perustana. Eikä voitaisi kuvitellakaan, että nyt luotaisiin tai että meillä olisi jotain rajoituksia, olivat mitä tahansa, kun ajatellaan tiedon jakamista. Ja toistan tämäkin nyt vielä, kun on kyse demokratioista, perusvapauksista, niin ne ovat nimenomaan se kruunun jalokivi, jota meidän on hintaa mihin hyvänsä puolustettava. Kuusi ja seitsemän tarkistuksissani olen näitä asioita tuonutkin esille, perusvapaudet varsinkin, sananvapaus, vapaus saada tietoa, 6 ja 7 tarkistukset käsittelevät tätä. Jotkut ovat ihan oikeutetustikin pitää niitä sellaisena, että niitä vielä voidaan parannella, mutta ne kuitenkin tuovat esille sananvapauden, tiedonvälityksen vapauden, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja myös lähtesuojan ja sitten tuomioistuimen, ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön ja siellä on viittaus myös perusoikeuskirjaan. Kaikki tämä on selvästi tuotu esille. Mutta vielä kerran totean, kaikki tämä on johtanut useaan tarkistukseen, joihin aion tarkkaan paneutua. Totta kai varsinkin sitten yhdessä me paneudumme niihin seikkaperäisesti, koska minä uskon, että hyvä tahtoa löytyy ja uurastuksen avullakin varmasti kyllä löytyy, kun nyt osoitetaan rakentavaa henkeä, niin varmasti yhdessä jotain voidaan saada aikaan hyviä muotoiluja ja hyviä kompromisseja tässäkin aiheessa kuten muissakin. Vaikkakin tämä aihepiiri epäilemättä on arkaluonteinen, ehkä hankalampi hoitaa. Ja nyt jo päättelen puheenjohtaja, mutta vielä yksi teema, josta olemme jo aikaisemmissa keskustelussa jo käsitelleetkin, on moni poliittinen ryhmä esitti omia kantojaan ja se näkyy myös tarkistuksissa. Ja tässä on kyse olennaisesta kysymyksestä, työntekijöiden liikkuvuudesta ja niistä peloista, joita on tuotu esille sen osalta, että työntekijöiden liikkuvuutta estettäisiin jotenkin. Kiitos kollegoille näistä ehdotuksista ja ponnisteluista tässäkin, tässäkin minun mielestäni. Ei millään muuta ole kyse siitä, että jos tämä direktiivi nyt hyväksytään, että se millään muotoa haluaisi jarruttaa tai estää estää työntekijöiden liikkuvuutta, joka on äärimmäisen tärkeää Euroopan alueella. Olen nähnyt tarkistukset, mutta kai olen ottanut vaarin näistä peloista ja toiveista ja minä pyrin tässäkin tekemään lisätyötä ja käymään keskusteluja esittelijöiden kanssa, jotta sitten saataisiin onnellinen lopputulos aikaan. Ja jos tarvetta on, voitaisiin tätä vielä kohentaa tarvittavalla tavalla, tätä direktiivierotustekstiä. Ja totta kai, totta kai omia tekstejäni. Lopuksi vielä yksi tietty kysymys, joka liittyy vanhemmisaikoihin. Tässä on paljon ehdotuksia ollut. Kahdessa lausunnon valmistelevassa valiokunnassa tästä on äänestettykin jo, muun muassa ITRessä ja myös IMKossa, myös liittyen komission alkuperäiseen direktiivierotukseen, niin useita mahdollisuuksia on ollut esillä. Minä olen omassa mietintöluonnoksen sen selvästi lyödä lukkoon kantani vanhemmissa aikaan kolme vuotta tarkalleen se on tarkistuksessa 28. Tässä on muitakin vaihtoehtoja ollut esillä. Minä haluaisin jotain yksinkertaista. Tämä yksinkertaistasi, yhdenmukaistasi. toista nyt vielä, että kun ajatellaan direktiivin tavoitteita, niin tässä on pyrkimyksenä myös yhdenmukaistaa Euroopan tasolla ja taitotietoa. Ja siksi tässäkin pystytään lähentämään kantoja ja luomaan myös sitten hyvät edellytykset sille, että yritykset voivat toimivat järkevissä puitteissa, kun he joutuvat oikeutta saamaan tuomistumissa. Kolmen vuoden määräaika oli myös IMKossa, kun se lausunnosta siellä äänestettiin, mutta tästäkin on valmis käymään keskustelua kollegojen kanssa. Mutta jossain vaiheessa kuitenkin viime kädessä pitää lyödä kantalukkoon. No, vielä kerran. Kyse on siitä, että luodaan turvalliset puitteet, on suojan tarjoamisesta kyse niin, että yritykset saavat keinoja torjua epäreilua kilpailua sellaisia kilpailijoita vastaan, jotka ovat enemmän kuin vain epäreellisiä epäreiluja kilpailijoita, vaan suorastaan petomaisia voivat olla. Mutta täällä jurivaliokunnassakin on tärkeää, että ensinnäkin luodaan asianmukaiset edellytykset ja takeet perusvapauksien suojelemiseksi ja myös saataisiin aika mekanismeja, jotka ovat oikeudellisesti pitäviä, toimintakykyisiä, tehokkaita ja tulisivat voimaan. Toivottavasti tulevina viikkoina me kaikki olemme tässä tarkkana osoittaa määrätietoa, rakentavaa henkeä, niin että saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Kuitenkin pitää mielessä suunnan. Eli suojellaan innovaatiota ja suojellaan myös kilpailukykyä Euroopan talouksesta. Kiitos, herra puheenjohtaja. Uh, Mrs. Reda. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kovasti esittelijälle tästä erittäin kattavasta esityksestä. Me olemme esittäneet useita tarkistuksia ja ehdotuksia täytyy vielä parannella, jotta, niitä voidaan, jotta ne voidaan hyväksyä. Osa niistä ongelmista jotka ovat meidän mielestämme erittäin tärkeitä. Niihin on jo kiinnitetty huomiota lausunnoissa valiokunnissa, niistä on jo äänestettykin, ja haluaisin niitä hiukan korostaa. Ensinnäkin, mitä voidaan pitää liiketoimintasalaisuutena tai liikesalaisuutena? Ähm, emme voi ottaa ihan noin vain sitä määritelmää, joka on TRIPS-sopimuksessa, koska tämä määritelmä – oli tahallisen laaja. Sen haluttiin kattavan koko joukko erilaisia juridisia traditioita ja keinoja suojata liikesalaisuuksia allekirjoittajavaltioissa, joten me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy jollain tavalla vetää raja. Ää, täytyy päättää, mikä on legitiimi kaupallinen intressi suojella tätä tietoa ja pitää myös varautua siihen, että voi tulla mukavaateita. Suuret yritykset voivat käyttää tällaista liikesalaisuus, laajaa liikesalaisuuden kirjoa verukkeena. Ja todistustaakan tulisi nimenomaan olla sillä, joka pitää hallussaan liikesalaisuutta. Eli että liikesalaisuuden paljastaminen todellakin on tapahtunut – me suhtaudumme aika skeptisesti sellaisiin ennaltaehkäiseviin menettelyihin, joiden myötä voidaan esittää faktoja jo ennen kuin tuomari on tehnyt päätöksen siitä, että liikesalaisuus on paljastettu. Ja mitä tulee artiklaan 4, me emme oikein ymmärrä, että minkä vuoksi toisaalta ensimmäisessä osassa puhutaan laillisesta hankinnasta. Se on siis laillista mutta sitten taas käyttö ja paljastaminen esimerkiksi informaation tai tiedon vapauden osalta, niin ehdotuksessa puhutaan vain siitä, että minkälaisia oikeussuojakeinoja ei ole. Me olemme sitä mieltä, että silloin kun voidaan soveltaa poikkeusta, niin sitä voidaan pitää laillisena palja- paljastuksena. Ja sitten vanhenemisajasta me olemme sitä mieltä, että että tämän vanhenemisajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Erityisesti työntekijöiden entisten ny- työntekijöiden osalta sen ei pitäisi ylittää yhtä vuotta, koska muutoinhan nämä eivät voisi enää nauttia oikeudellisesta varmuudesta, kun siirtyvät töihin firmasta toiseen. Ihan oikealla, te, oikealla tiellä ollaan, mutta pitäisi vielä selventää se, että tässä ei puhuta teollis- tekijän oikeuksista to, ero teollisen tekijän oikeuksien tai esimerkiksi patentin välillä on se, että Tämä oikeus, patenttioikeus liittyy nimenomaan tietoon ja ka- liikesalaisuudessa ää, suojaa on vain sen vuoksi, että tieto on salaista. Mutta jos ää, joku muu riippumattomasti ää, keksii jotain uutta, se täytyy suojata. Ja esimerkiksi TTIP e neuvotteluissa liikesalaisuuksista keskustellaan nimenomaan samassa yhteydessä kuin tekijän ja teki, teollisoikeuksista. Joten on erittäin tärkeää tehdä selväksi se, että liikesalaisuuksien laillinen paljastaminen sisältää myös sellaisen tiedon, jota juridiset oikeusviranomaiset vaativat. Eli tämä ei ole sellaista tietoa, josta hallitukset voivat väittää, että eivät voi vedota siihen, että liikesalaisuuden paljastaminen olisi laitonta. Ja jos halutaan suojella työntekijöitä ja haluan varmistaa se, että työntekijöille ei sälytetä kohtuutonta taakkaa, niin tällainen varomattomuus, sitä ei tulisi pitää laittomana liikesalaisuuden hankkimisena. Eli tällä tavalla voidaan varmistaa se, että työntekijöille ei langiteta kohtuutonta taakkaa. Ja sitten ilmiantajien suojelu olisi tehtävä selväksi se, että liikesalaisuuden laittoman paljastamisen tulisi käsittää myös se, että taloudellisen, taloudellisen hyödyn vuoksi paljastetaan salaisuuksia jos tietoja paljastetaan julkisen edun vuoksi, niin se ei ole laitonta. Eli tämä on erittäin tärkeää, kun puhumme julkisesta edusta, esimerkiksi ympäristöhaitoista. Liikesalaisuuden haltija ei välttämättä riko lakia, mutta hänen toimintaansa saattaa liittyä sellaista, joka on julkisen edun mm, vastaista tai mukaista, ja silloin ilmiantajan toimintaa ei tulisi rangaista. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät prioriteetit meille neuvotteluissa ja me toivomme, että pääsemme kompromissiin ja yhteisen kantaan. Kiitos. Thank you, uh, Kiitoksia sitten uh, edustaja Gutman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia edustajille Kripille kovasta työstä ja tästä uh, alustuksesta kertaan keskustelua. Tämähän on tärkeä lainsäädäntökappale. Siksi on hyvä että, ja tärkeää, että se menee ihan pilkulleen oikein. Sen vuoksi varmaan muutosehdotuksiakin on näin paljon kuin on. Kaikki me tavoittelemme hyvää lainsäädäntöä tässä. Minä haluan heti, al, haluan heti alkuun todeta, että, että pidätte tärkeänä työntekijöiden liikkuvuuden säilyttämistä ja olisi hyvä löytää tähän ongelmaan ratkaisukin koska on äh, tärkeää olla vähentämättä äh, työntekijöiden liikkuvuutta ja, äh, ja estää innovaatioiden kehittämistä. Päinvastoin meidän pitää lisätä kilpailu, parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa sisämarkkinoita. Ja tältäkin osin tässä on hyvä sauma tehdä jotain. Hyvä, että tekin pyritte siihen. Samoin haluaisin korostaa sitä, että avoimuus pysyy kunniassa paitsi ympäristön ja tutkimuksen osalta, esimerkiksi vaikkapa hiilidioksidipäästöjen varmentamiseksi, ainakaan lääketieteen, emmekä monen munkaan ylipäätänsä kestävään yhteiskuntakehitykseen johtavaa kehitystä jarruta. Sitten turvallisuussyistä on tärkeää, se mitä eh, edustaja Riere juuri totesi näistä ilmiantajista. Eh, Tämä direktiivi ei voi siihen eh, tavallaan puuttua turvallisuus turvallisuus ja siis varmuus siitä, että tällaiset tiedot päätyvät aina sitten asianomaisten viranomaisten käsittelyyn. Se on varmistettava. Tässä taustalla pitää olla jonkinlainen taloudellisen vahingoittamisen tarve, ei vain pelkästään tietojen antamisen kautta syntynyt tilanne. Eli esimerkiksi ajatellaan turvallisuuden säilyttäminen ja, ja rikoksen estäminen pitävät olla, pitää olla niin muotoiltua, että ihmisen tulee pelokas tunne, kun hän jotain alkaa paljastaa. Sitten uusia muutosehdotuksia on tulossa esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen edustajien, samoin kuin kansallisten tuomioistuimien mahdollisuus sitten arvioida äh, mahdollisia koituneita äh, haittoja. Minun muutosehdotukseni noudattelevat tätä suuntaa lähinnä. Kiitoksia edustaja Koferati. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää siitä työstä, jota hän on tehnyt ja erityisesti siitä, että hän on ollut halukas yhdessä löytämään kompromisseja, tehokkaita kompromisseja. Tämä, tässähän on kyse hyvin tärkeästä direktiivistä ja muutosehdotusten lukumäärä vain osoittaa sen, että asia on tärkeä ja sitä kohtaan ö, tunnetaan suurta mielenkiintoa. Halutaan välttää tarpeettomia riitoja jatkossa. Mitä minun ryhmääni tulee, niin meille tärkeää näissä muutosehdotuksissamme on se, että otetaan huomioon työntekijöiden ammatillinen kokemus ja työntekijöiden liikkuvuus yrityksissä. Näillä henkilöillähän on tietoa, paljon tietoa, joka mahdollistaa myös heille sen, että voivat tehdä valintoja. Ja se vaikuttaa myös heidän suhteeseensa työpaikkaan, siihen yritykseen, jossa he työskentelevät. Ja jos tällaista liikesalaisuustietoa on, niin totta kai se on otettava huomioon, kun nämä henkilöt vaihtavat työpaikkaa. Tämä on erittäin tärkeä ja on, on tärkeää, että meillä on selkeä muotoilu ja selkeät periaatteet, jotka liittyvät tähän asiaan. Samalla tavalla on tärkeää ottaa huomioon suuren yleisön tai julkinen etu. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan suuria yrityksiä, olipa kyse sitten julkisista tai yksityisistä, koska on otettava huomioon myös sidosryhmien toiminta ja oikeudet ja yhteiskunnallinen vastuu. kilpailuunkin liittyy tiettyjä uhkia. Viittaan tässä esimerkiksi epälojaaliin kilpailuun. Ja meidän täytyy tietysti tehdä ero, äh, tai täytyy pyrkiä äh, pohtimaan, mikä on tämä harmaa vyöhyke äh, sen välillä, että mikä on julkista hyötyä ja mikä toisaalta on taas sitten liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa asiaa. Ja kun puhutaan ilmaisun vapaudesta – niin meillä on useita mm, unionin oikeuteen liittyviä tekstejä, jos siitä ajattelen esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ja muita oikeuksia käsitteleviä asiakirjoja. Joka tapauksessa, joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että siitäkin puhutaan tässä tekstissä. On, hyv- on, on tärkeää, että olemassa olevaa lainsäädäntöä ja tätä tekstiä ma- lähennetään ö, toisiinsa, eikä äm, turhan yleisellä tasolla puhuta tästä asiasta, vaan poraudutaan sen yksityiskohtaisesti. Minäkin halusin vielä korostaa ö, seuraavaa seikkaa. Se ei varmasti tuota vaikeuksiakaan. Tämä liittyy kuitenkin ähm, vanhenemisaikaan ja se on, se, tämä liittyy vanhenemisaikaan ja se on jollain tavalla ähm, arkaluontoinen. Me olemme ehdottaneet kolmea vuotta, kun taas komissio on ehdottanut kuutta vuotta. Minä olen sitä mieltä, että ajan tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Yksi oli äh, se, johon jo viitattiin, eli tällainen liian pitkä vanhemmisaika saattaisi eh, haitata työntekijöiden liikkuvuutta. Ja toinen liittyy ehm, oikeusjuttuihin ja korvauksiin. Mitä pidemmän aikaa kuluu, sen vaikeampaa on eh, korva- korvaustenkin määrää arvioida. Ja jos me, eh, toisaalta jos me rajoitamme tätä vanhenemisaikaa, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia yrityksille. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon työntekijöiden ja muiden tahojen oikeudet. Me olemme täällä IMKO-valiokunnassa tästä asiasta keskustelleet. Enem... Enemmistö näitä tietysti kuuntelemme. Mutta haluaisin, että tästä, tätä vielä pohdittaisiin enemmän koska vanhenemis, ähm, jos me pääsemme hyvään kompromissiin tästä vanhenemisajasta, niin se saattaa avittaa meitä jatkossa. On otettava huomioon siis yrityksen ähm, asema, mutta myös niiden tahojen asema, jotka tekevät näitä valituksia. Kiitos. Thank you, uh, Mrs. Uh, Kiitoksia sitten edustaja Niin, haluaisin kiittää esittelijän tekemästä työstä ja myös siitä hyvät hengestä, jossa tätä on tehty. Herra konferaatti oikeastaan toikin esille ryhmän tärkeimmät kannat. Minäkin olen tehnyt jotakin tarkistuksia. Yhtäältä vahvistaakseni halukkuutta tukea ja suojella taitotietoa yrityksistä, mutta lähetämme selkeä viesti siitä, että kun ajatellaan, nykypäivinä on niin paljon asioita esillä joistakin tapauksista, joita ilmiantajat ovat tuoneet esille. Ja tämä liittyy paljon myös demokratian toimintaan. Siksipä meidän kantamme tähän tekstiin varmasti edellyttää sitä, että poistetaan nämä epäselvyydet, jotka liittyvät sananvapauteen, välitykseen. Ne ovat hyvin tärkeitä tekijöitä demokratiassa. Ja todellakin me haluaisin yleistä etua vahvistaa suhteessa yksityisen etuun tässä hierarkiassa, joka liittyy sananvapauden ja vapaan välityksen suojelemiseen tai sitten yritysten taitotiedon suojelemiseen. Siksi olen tehnyt jotakin tarkistuksia, jotkut liittyen määritelmiin, jotka, ovat, jotka olisivat ehkä täsmällisempiä näin, mutta myös neljä artiklaan, kuten täällä kuultiinkin, on aiheuttanut paljon keskustelua, mutta tässä on syytä olla selväsanainen liittyen suojella lunkon osalta, ei pelkästään ilmiantajien liittyen, vaan myös ajatellen palkansaajia. Kun totta kai heillekin täytyy tiedottaa järkevästi yrityksissä yrityksen hankkeista tässä nyt pää ajatukset tekemistäni tarkistuksista. Varmaan me kaikki voimme tehdä tässä fiksulla tavalla työtä ja näin löytää kanta, joka vahvistaa näitä tärkeimpiä periaatteita Euroopan demokratiassa, Euroopan unionissa. Thank you. Uh, Mr. Bergevin, uh, on behalf of the Commission. Uh, sitten komission edustaja Bergevin, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos uh, puheenjohtaja. Komi komissio haluaa kiittää esittelijää ja jäseniä erinomaisen rakentavasta eh, keskustelusta ja näistä muutosehdotuksista, joita tähän on jätetty. Muutama eh, seikka, muutama huomio vain meiltä, jotka toivon mukaan sitten auttavat jäseniä löytämään tästä rakentavan yhteisen linjan. Eh, tässä kontekstissa pitää muistaa, kuten jo muistutettiinkin, että kaikissa jäsenmaissa on tämä asia jollakin tavalla hoidossa me olemme puuttuneet tähän siksi, että, että heidän tapansa tätä asiaa hoitaa poikkeaa hyvin paljon toinen toisistaan. Ja tämähän kuuluttaa tällaista sisämarkkinapohjaista lähestymistapaa. Siksi tämä ehdotus on tullutkin. En ole ollenkaan eh, yllättynyt siitä, että tästä vähimmäisharmonisoinnista on koko joukko muutosehdotuksia. Eh, eh, sanon saman täällä, sanon, olen sanonut saman, saman jäsenmaillekin tässä ei suinkaan pyritä sitten äh, tekemään, vetämään pohjaa äh, tekemällä tämän työtä, vaikka me sitä vähimmäisharmonisointia peräänkuulutammekin, koska tämä, tätä ei kuitenkaan pidä toteuttaa sitten näiden erilaisten turvalausekkeiden kustannuksella se oli kääntyi se kyllä itseään, itseään vastaan, ja monet muutkin viittasivat tähän juuri, mikä tässä koko tekstissä on kaikkein olennaisinta. Sen halusin vain ensimmäiseksi todeta. Toisekseen tasapainon osalta olen aivan yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että on aivan perustavan tärkeää ensinnäkin meidän pitää varmistaa se, että eurooppalaisten yritysten oikeutetut intressit Eh, säilyttää kilpailukykynsä, innovaatiokykynsä ja työpaikkansa säilyttämisen eh, tähtävät toimet ovat aivan oikeutettuja, mutta toisaalta sitten myöskin eh, työntekijöillä, kansalaisilla, toimittajilla ja muilla on oikeuksia, joita on niin ikään suojattava. Ja sitä tässä tekstissä olemme yrittäneet saavuttaa näin yleisellä tasolla muutama huomio, jotka toivottavasti edesauttavat yhteisymmärryksen syntymistä. Monet kysymykset sivuavat sellaisia kysymyksiä, jotka eivät oikeastaan kuulu koko tämän ehdotuksen soveltamisalaan muutama mainitakseni. Ensinnäkään emme usko, että, että tämä teksti sorkkii tai sen pidäkään sellaisiin velvollisuuksiin, joita elinkeinoelämällä jo on yleisen edun nimissä tiedottaa julkisille viranomaisille tai muuten vain julkisuuteen. Toisekseen emme katso ollenkaan, että tämä teksti polkee nykyisiä avoimuusmääräyksiä määräyksien varpaille, jos ajatellaan vaikkapa julkisten viranomaisten tiedon äh, välitysvelvollisuuksia. Äh, Että, äh, niin ikään tämän tekstin ei pidä ollenkaan puuttua mikään työ, työmarkkinasuhteisiin ja työntekijöiden oikeuksiin noin esimerkiksi liikkuvuuteen ja kuten edustaja Koferaatikin korosti, me haluamme ehdottomasti varmistaa, varmistaa sen, että, että jo työntekijän henkilökohtaisia tietoja ja taitoja ei voi pitää liike, liikesalaisuutena. Tämä on aivan mm, keskeinen, keskeinen seikka tässä koko asiassa. Ja niin ikään olennaista on se, me, me luulimme, että me olimme tässä naisia, mutta aina ainakaan parantamisen varaa. Eh, Mielestäni tällaiset, tällaiset eh, negatiiviset eh, soveltamisalan liittyvät tekstit jätettäisiin kokonaan pois, mikä sitten tekisi tästä tekstistä siitä jäljellä jäävästä osasta hyvin ymmärrettävän ja yksi oikoisen ja selkeän, niin kuin toivottavasti sitten lopuksi asianlaita onkin. Esimerkkinä voisin sanoa, sanoa että esimerkiksi tämä kauppa- ja liikesalaisuudet, niiden rikkominen ja, ja laittamat salaisuuksien paljastussäännöt, niiden ei pitäisi tietysti sotia muita vaatimuksia vastaan, jotka istuvat paremmin sitten muualle toisaalla lainsäädäntöön. Ja sitten vielä lopuksi haluaisimme korostaa sitä, ettei, ettei tätä, tämä mitenkään noin vaivihkaa syntyisi, synnyttäisi rivien välistä jotakin muisia, muita vaikeuksia tämän alan toimijoille ja ylipäätänsä tähän liikesalaisuuksien käsitteen. Me haluamme edesauttaa myös tästä riippumattomia keksintöjä ja oivalluksia, jotka sitten ammattitaidosta johtavat. Artiklasta neljä vielä nyt sitten lopukaneetiksi se 41 ja 2 määräyksen 41 artiklahan pyrkii varmistamaan vain sen, että jäsen, jäsenmaat eivät voi lisärajoituksia sälyttää tämän liikesalaisuuskäsitteen yle 42 verrattuna, joka on itse asiassa poikkea, esittelee poikkeuksia, tarvitaan kolme me kunnioitamme äh, äh, kovasti tätä äh, ilmiantopolitiikkaa. Ymmärrän kyllä, mistä, mistä on kysymys. Mutta nythän kuitenkin törmää lainsäädäntöongelmiin. Hän on työntekijä, tämä ilmiantaja eikä mikään toimittaja. Hän ilmiantaa jonkin yrityksessä ilmenevän epäkohdan tai toimintatavan ja sitten äh, toimittaja vaan sitten paljastaa tämän julkisuuteen. Tässä tekstissä sitä ei muuteta, mutta sitä vastoin tässä kylläkin äh, tunnustetaan ilmiantajan oikeudet puolustautua. Ja sitten tässä sanotaan ihan selvästi, että poikkeustapauksessa, jos hän todellakin pyrkii palvelemaan yleistä etua, niin hän toimii oikeutetusti. Ja 42 äh, että vielä sen verran, että jonkin verran äh, äh, huolta siitä, eli tämä yleinen etu on siinä tämä äh, avainsana. Me puhumme oikeutetuista intresseistä. Se on itse asiassa laajempi käsite kuin yleinen etu. Yleinen etu siihen kuuluu, toki. Olen varma, ainakin toivon niin, että jäsenet käsittävät tämän turvan vahvaksi ja pitäväksi. Tämän vain halusin todeta puheenjohtaja. Kiitokset jo tässä vaiheessa valiokunnalle erinomaisesta yhteistyöstä. Thank you very much. Uh, this is the end of the... Kiitoksi, kiitoksia. Puhujaluettelo on nyt käyty läpi. Haluaako edustajille Pip kommentoida vielä? Très brièvement. Ihan lyhyesti kiitos herra puheenjohtaja, koska keskustelu oli aika pitkä jo. Kiitos itse kullekin vielä kerran. Minä uskon, että me kyllä onnistumme jatkotyössä tekemään tätä rakentavassa hengessä. Suunta olkoon selvä, että saadaan aikaan sopimus, joka olisi mahdollisimman laaja, vakaalla pohjalla, että olla tietyissä mielessä johdonmukaisia – että tiedetään tarkalleen, mihin halutaan päätyä. Toivottavasti itse kukin pitää tämän suunnan mielessä. Ja olen jo esittänytkin varjoesittelijöille eri ryhmistä, että me voisimme vielä viikolla tavata Strasburgissa ensimmäistä tapaamista varten. Jos onnistuu, niin varmasti voidaan kyllä jatkaa jatkaa tyydyttävään tahtiin. Kiitos. We thank you, madam. Uh, Kiitoksia, arvoisa edustaja. Näin olemme saaneet kohdan 14 käsitellyksi. Ja jatkamme esityslistalla kohtaan 15. jossa ähm, minä joudun antamaan puheenvuoron itselleni, kun kerran olen asiassa esittelijänäkin, koskien ähm, äh, aiheesta uuteen yksimielisyyden teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisessa EUn toimintasuunnitelma, jonka äh, komission on, äh, komission on ehdottanut – esittelen, haluaisin äh, todeta seuraava arvon, arvon kollegat. Ensinnäkin haluaisin äh, kiittää kaikkia niitä, jotka olette tehneet muutosehdotuksia tähän mietintöluonnokseen. 124 niitä kaiken kaikkiaan tuli. Niistä kiitän. Ne äh, täsmentävät tekstiä ja ja äh, siirtävät sitä vähän isompaan äh, kontekstiin, laajempaan kokonaiskuvaan, kokonaiskuvaan täsmentyy ja, ja ylipäätään sitten äh, yleisten intressien mukaisemmaksi, kuten jo olette saaneet tietää, että muutosehdotuksista on määrä pitää ensi viikolla Eh, varjoesittelijöiden tapaaminen, käydä näitä läpi keskiviikkona, jolloin eh, näitä yksittäisiä muutosetuksia on tarkoitus tarkemmin puida. Kuten ja monesti olen eh, todennut, haluaisin painottua ainoastaan käsittelemään komission toimintasuunnitelma näistä teollisen oikeuksien luonnetta ylipäätänsä vähän hahmottamaan. Uskon todella vakavasti, vakaasti, että pääsemme sopuun kompromissin, mutta ehdotuksista esimerkiksi sellaisissa asioista, jotka koskevat johdanto-osakappaleita ARD tai artikloja 6, 8 tai 20. Haluaisin vakuuttaa myös kaikille, että, että me tällaisista yleisi, yleisten huomioiden osalta – Edustaja Delvo on tämän ottanut eh, esille viimeksi, muistaakseni. Eh, minun tarkoitukseni ei suinkaan ollut lähteä eh, perustelemaan lainvastaista käyttäytymistä missään vaiheessa suinkaan, tokikaan, Vain vaan halusin vain korostaa sitä tosiseikkaa, että Eh, miten tärkeää on ottaa huomioon nämä, tämä realismi ja realiteetit, arki, todellisuus, jossa elämme, jossa on eri, erilaisia valistuskampanjoita eri puolilla, esimerkiksi nuorisoon suunnittuna. Eh, jään odottamaan yhteistyötä erityisesti varjoesittelijöiden kanssa – ja äh, kuten sanottu, ensi keskiviikkona äh, heidät sitten tapaan. Tämä johdonnoksi minulta. Ja jään nyt sitten odottamaan äh, puheenvuoropyyntöjä nyt sitten taas tämä puheenjohtajan hattu päässäni. Sieltä, sieltä, olkaa hyvä. Kiitoksia tästä johdannosta on varmaankin mahdollista saada sitten aikaiseksi yksimielinen paperi, vaikka näitä muutosehdotuksia nyt melkoinen tukku on, onkin tehty. Tämä EUn e toimintasuunnitelman toteuttaminen oikeuksien kannalta on tärkeää ja sitä on, ajatellen myöskin kokona tätä kuluttajia, jotka, jotka tarvitsevat tällaiset puitteet ja tietysti myöskin ymmärryksen ja käsityksen siitä, mitä, mistä näissä teollisissa tekijänoikeuksissa oikeastaan on, on kysymys. Eli se valitus on tässä avainasemassa. Ja haluaisimme painottaa sitä, miten tärkeää ja tasapainosta on saavuttaa sitten näiden näiden äh, oikeuksien haltijoiden ja sitten toisaalta taas sitten perusoikeuksien äh, välillä äh, säilytetään. Tällaiset teollistekijäoikeudet pitää saattaa tasapainoiseen tilaan, jossa kunnioitetaan sitten kummankin osapuolen oikeuksia ja se pitää saada tässä toimintasuunnitelmassa tolalle, tolalle ei ole ainakaan nyt, tai ainakin pitää välttää sellaisen ilmapiirin luomista, jossa, jossa, jossa tai ajat, että tässä pyritään rajoittamaan yksilönvapauksia ja sitten turhaan myöskin kriminalisoimaan näitä kysymyksiä. Mutta itse asiassa siinä kuitenkin on huomattavasti parantamisen varaa, koska siellä usein rikotaan näitä tekijänoikeuksia usein tahattomasti mutta ei välttämättä sitten äh, äh, rikollisesti, <laughs> rikollisessa tarkoituksessa tämä yksityinen ja rikollisessa tarkoituksessa tapahtunut oikeuksien äh, loukkaaminen pitää, tämä ero pitää selväksi tehdä. Ja välttää sitten samalla se vaara, että ettei tämä nyt syyllistä sitten normaalikäyttäjiä suotta tässä tietenkin ovat muutkin tavoitteena kuin PK-sektorin edellytysten turvaaminen. Tässä on kysymys laajemminkin ylipäätänsä kautta linjan esimerkiksi kulttuuria tuottavien tahojen oikeuksien turvaamisesta eikä pelkästään tällaisen yritykseen elinkeinoelämään liittyvistä oikeuksista jos ajatellaan äh, tällaisia äh, äh, selvityksiä siitä, mitä tällaisista tällaisista tekijänoikeuksien loukkaamisesta, minkälaisia jatkoseurauksia niistä on kattavasti Mä peräänkuulutan, jotain tutkimusta toki on, mutta peräänkuuluttaisin sellaista oikeaa tieteellistä sel, selvitystä koko tästä asia, asiakokonaisuudesta, minkä suurta roolia se sitten oikeastaan yhteiskunnassa ja elinkeinoissa näyttelee. Ja se olisi meille parlamentaarikoille hyvä pohja jatkaa sitten tätä, tätä tekijänoikeuskeskustelua. Ja sitten tekijän, tekijänoikeus oikeuksien suojaamistoimet noin käytännössä. Ne, ne pitää tietenkin aina kytkeä sitten varsinaiseen asiakokonaisuuteen aina joka tilanteessa. Me emme tässä ole kyllä kovinkaan kaukana toisista, toisistamme. Varmaan saamme ihan hyvän yhteisen kannan tästä sorvatuksi. Mr. Anderson. Anderson. Well, the, the day has been long. Päivä on pitkällä. Eli minä puhun lyhyesti. Vielä kerran haluaisin kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä. Odotan mielenkiinnolla työtä muiden varjosittelyiden kanssa. Minäkin haluaisin tähdentää tasapainon merkitystä tässä jutussa. Tasapainoa siinä esimerkiksi, mikä on patentoitavissa, mikä ei, mitä, miten täytyy punnita eri oikeuksia, joita ihmisillä on. Oikeuksien haltijoilla on omat oikeutensa, mutta on ihmisoikeuksiakin. Ajatellaan yksityiselämän suojaa ja että tarvitaan toimintakykyinen oikeusjärjestelmä. Tässä pitää olla varovainen, ettei sitten päädytä simmoisen tilanteeseen, että syntyy epätasa oikeuksien kesken. Odotan mielenkiinnolla jatkotyötä. Mr. Bergevin. Thank you, Chief. Kiitoksia. Komission puolesta haluaisin vielä taas kertaalleen kiittää teitä ja kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Muutama huomio sekä Kostan että Anderssonin kommentteihin liittyen lienemme kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan kannustimia ja näyttöä ja tämän seurantakeskuksen kautta on teetetty tutkimuksia viimeksi muun muassa kosmetiikasta. Se on mielestämme ihan objektiivinen tutkimus, se on tehty riippumattomasti ja se osoittaa, että noin 10 prosenttia kosmetiikasta on väärennöksiä markkinoilla, mutta tarvitsemme enemmän tietoa. Me olemme siis yhtä mieltä tästä. Ohjelma tekee tällä hetkellä myös OECDn kanssa työstää suurta raporttia tai kertomusta, ja sen avulla haluamme korostaa tämän ongelman laajuutta – haluamme myös korostaa sitä, miten se on kaupallisesti tärkeä asia, ja se on kyllä ihan samalla linjoilla sen kanssa, mitä te sanoitte asiasta. Toinen seikka, jonka olemme panneet merkille ja olemme kiitollisia, josta olemme kiitollisia, on se, että te, monet teistä olette korostaneet eh, PK-yritysten asemaa ja osaa. Siihen tulee kiinnittää huomiota myös äm, ehm, tämä oikeudellinen järjestelmä on asia, johon meidän kertomuksessamme ei paneuduttu, mutta te nyt ehdotatte, että meidän ei tulisi näitä asioita tarkastella sääntelykehyksen ulkopuolella. Eli ehkäpä äh, selvennyksenomaisesti voin todeta, että kun me puhumme tästä uudesta follow the money lähestymistavasta, niin ei siinä ole kyse siitä, että että ää, ei siinä ole kyse tästä seuraa kansalaisten lähestymistavasta, vaan nimenomaan rahan seuraamisesta. Eli haluamme kiinnittää huomiota kaupallisiin toimijoihin, jotka hyötyvät väärinkäytöksillä. Ja emme todellakaan sano, että nettivälittäjien osalta tulisi niistä tulisi tehdä jokin erityinen kategoria, vaan kaikki, kaikki, kaikki tämmöiset välimiehet, välit, välittäjät tulee ottaa huomioon. Ja meidän täytyy toimia niin, että emme anna kannustimia tai kimmokkeita vä- vääryydelle. Ja lopuksi, mutta ehkä vähäisimpänä, mitä tulee perusoikeuksiin ja reiluun korvaukseen. Jos me kat- katsomme sitä, miten oikeuksien omistajat tekevät sopimuksia alihankkijoiden kanssa, niin tässäkin tapauksessa palveluiden ja tuotteiden väärentämiseen tulee vähemmän kannustimia, jos oikeuksista annetaan reilumpi palkkio tai korvaus. Ja uskon, että tekin halusitte juuri tätä peräänkuuluttaa, eli että korvaukset olisivat paremmat ja kannustimet väärännöksiin vähän pienemmät. Eli olemme tyytyväisiä tähän kerto- äh, mietintöön. Uh, okay. uh, thank you for all this. Eli kiitos kaikista näistä uh, kommenteista. Jään nyt sitten odottamaan kiinnostuneena, millä tavalla näitä oikeuksia ja velvollisuuksia ryhdymme tasapainottamaan. Siitä tulee mielenkiintoinen debatti Kiitokset kaikille osallistumisesta keskusteluun. Näin saamme kohdan nyt 15. Loppuun käsitellyksi kohta 16 on jo käsitelty. Ja näin ilmoitettavaksi jää enää, että seuraava kokous, normaali kokous on sääntömääräinen kokous siis toukokuun kuudes päivä ja seitsemäs päivä toukokuuta torstaina. Kiitoksia kaikille mukanaolosta.